Ja. ja. Hezké odpoledne. Kolegové, dovolte, abych zahájil dnešní... Hyvät naiset ja herrat, aloitetaanpa istunto, iltapäivän istunto. Esityslistan mukaisesti meillä on nyt eilisen istunnon pöytäkirja. Teillä on nämä pöytäkirjat jaettu. Onko teillä huomautuksia? Ei ole, no sitten pöytäkirja on hyväksytty. Sitten, hyvät naisten ja herrat, menemme ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme. Tänä iltapäivänä meillä on keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Ensimmäinen keskustelu koskee Nicaraguaa. Ensin päätöslauselman laatijat Boguslav Sonik. Yeah panie przewodniczący! polityka obecnego prezydenta herra ortegan nykyisen presidentin politiikka osoittaa että siellähän toimitaan vähän niin kuin kommunistisissa valtioissa. Kun valtaan pääsee, niin vallasta ei ketään oikein saa kammettua pois. Vuonna 2006 herra Ortega valittiin presidentiksi. Sandinistit pääsevät takaisin valtaan. Ja välittömästi herra Ortega turvautui uhkailuun ja vainoon toimiin, jotka hän tuntee valitettavan hyvin. Hän hyödynsi salaisen poliisin palveluita aivan niin kuin Kuuvassakin